Hyvät kollegat, huomenna on kansainvälinen teemapäivä, joka on omistettu naisille ja tytöille informaatioteknologiassa. Tällä tavalla halutaan rohkaista nuoria naisia lähtemään töihin teknologian, tieteen, insinööritieteiden ja matematiikan, matematiikan alalle. Euroopassa ainoastaan 29 näistä tuhannesta valmistuneesta on opiskellut luonnontieteitä. Ja ikävä kyllä, ainoastaan neljä näistä työskentelee opiskelemallaan alalla. Kaiken kaikkiaan naiset edustavat 24 prosenttia teknologian alan työpaikoista ja ne tehtävät ovat usein hallinnollisia. Sukupuolten välinen kuilu on yhä suurempi ja teknologiassa kyse on myöskin internetyhteyksistä ja mobiililaitteista. Naiset pääsevät internetin vähemmän kuin miehet, ja ikävä kyllä tämä ero on kasvanut viime vuosina. Huomenna voimme sitten pyrkiä siihen, että nuoret kaikkialla maailmassa saavat paremman tulevaisuuden. Meidän täytyy keskittyä YK on kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja siellähän tavoitteena on sukupuolten välinen tasa-arvo myöskin informaatioteknologian ja viestinnän alalla. Ja tästä syystä meidän täytyy tehdä työtä sen edestä, että koulujärjestelmämme on osallistava ja meidän täytyy poistaa sukupuoliesteitä yritysmaailmasta ja korostaa naisten roolia yritysmaailmassa.